Useat valiokunnat ovat lähteneet kolmikantaneuvotteluihin artiklan 69c kohta 1 nojalla. Raportit, jotka liittyvät näihin neuvotteluihin, ovat saatavilla täysistunnon nettisivuilla ja niiden otsikot